jo viimeisten kahden vuoden ajan. Me jatkamme samaa rataa ja varmistamme, että asia pysyy huomioitettavan asioiden joukossa. Mikäli te tiedätte, että puheenjohtaja maa ei voi paljastaa neuvoston keskusteluita eikä niiden johtopäätöksiä. Lainsäädännön kehitys Puolassa on kuitenkin asioita neuvosto tarkalleen seuraa niin, että neuvosto on koko ajan ajan tasalla. Ja tämän seuraan pohjalta sitten tilanne arvioidaan. Danke Kiitos. Päätöslaulema esitys on esitetty viideltä ryhmältä liittyen seitsemän artiklan käyttöönoton Puolan ja Unkarin osalta. Ja näin on tämän asian käsittely päätetty. Huomenna äänestys. Ja näin siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Neuvoston ja komission julkilausumat. Aiheena rikosmenettelyn uudelleen käynnistäminen Tsekin tasavallan pääministeriä vastaan. EUn varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta. ja eh, neuvostosta Rouva Brennat eh, saa avauspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you again. Kiitos jälleen puhemies, arvon jäsenet. Haluaisin ensinnäkin vakuuttaa teille, että neuvosto pitää äärimmäisen tärkeänä sen varmistamista, että EU-varoja käytetään asianmukaisesti sääntöjen mukaan ja että kunnioitetaan moitteettoman varainoiden periaatetta. Olen tietoinen niistä mediassa esiintyneistä syytöksistä esitetty Tsekin pääministeriä kohtaan, kun on kyse rakennerahastoinvestointirahastojen käytöstä väärin tarkoituksen. Tsekin viranomaiset tutkivat asiaa parhaillaan. Ymmärtän, että neuvoston tehtävä ei ole kommentoida menillään olevia kansallisia oikeusmenettelyitä. Siksi painottaisin tässä yhteydessä, että olisi tärkeää antaa oikeuslaitoksen tehdä työnsä kunnolla päätökseen. Olen myöskin tietoinen siitä, että komissio, niin kuin se ilmaisi jo joulukuun täysistunnossa, on tehnyt tilintarkastuksen. Tulemme kuuntelemaan, mitä komissio tänään sanoo tilintarkastuksen pohjalta. Voitte olla varmoja siitä, että on äärimmäisen tärkeää, meidänkin mielestämme, että vahvoja mekanismeja täytyy käyttää, jotta voidaan suojella unionin taloudellisia etuja ja varmistaa, että rahat käytetään asianmukaisella ja laillisella tavalla. Neuvosto on siksi vahvasti tukenut eri aloitteita, joilla pyritään vahvistamaan unionin taloudellisten etujen suojelua, kuten luomalla eurooppalaisen syyttäjän viraston. Se myöhemmin tänä vuonna astuu tehtäväänsä. Lisäksi on annettu direktiivi, koskee unionin taloudellisten suojelua rikosoikeuden avulla. En voi kommentoida yksittäisiä korruptio- tai petostapauksia, mutta huolella Tulen seuraamaan täällä tänään käytävää keskustelua ja pistämään sen merkille. Kiitos. Sitten komission jäsen Sinkevicius seuraavana. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Arvon edustajat, kiitos mahdollisuudesta esitellä tämän aihe. Ensinnäkin haluan tehdä kolme seikkaa selväksi komissio ei voi hyväksyä sitä, että varoja käytetään väärin tai petoksellisesti, ja komissio aina seuraa tarkkaan kaikkia kysymyksiä, jotka saattavat liittyä eturistiriitoihin eri jäsenmaissa. Ja kolmanneksi komissio toimii kyllä koordinoidusti, eh, jotta ei synny tällaisia tilanteita myöskään Tsekissä. Mitkä ovat faktoja ja mikä on nyt sitten eh, tilintarkastusmenettelyn tilanne? Komissio on tammikuussa ja helmikuussa viime vuonna tilintarkastuksia toteuttanut Tsekissä ja eh, tämä johti sen, että sosiaalirahasto, kehitysrahasto ja maatalousrahasto maaseudun kehityksen osalta olivat kohteena, että nämä ovat eri vaiheissa, mitä menettelyihin tulee. Mitä tulee sosiaalirahastoon ja aluekehitysrahastoon, nyt näissä ollaan seurantavaiheessa ja lopullinen raportti viranomaisille ei ole vielä viimeinen prosessin vaihe, mitä tulee sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston sisällöllisesti asiat ovat luottamuksellisia vielä tässä vaiheessa. Eli siihen saakka, kunnes komission lopullisen kantansa asiaan tehnyt. Mitä tulee maaseudun kehitysvälineeseen, tähän liittyvä kirje ja alustavat päätelmät on jäsenmaille välitetty, jotta pyritään välttämään eturistiriitoja jatkossa. Tarkastelu jatkuu ja seuraavan kerran tapaamme maan viranomaiset siihen asti, kun mahdolliset korjaukset hyväksytään, aikaa saattaa mennä 24 kuukautta ja tilintarkastuskysymyksissä luottamuksellisuus on tärkeä seikka, yksi tärkeimmistä. Järjestelyjen tulee olla riittävän vahvoja. Eh, komission jäsenhan on nyt alustavat eh, tiedot esittänyt tämänkin talon ehm, talousarviovalvontakomitealle suljetuin ovin, enkä voi mennä eh, tuloksia tai löydöksiä tässä vaiheessa lähemmin kommentoimaan. Tilintarkastusmenettely on kesken ja tässä vaiheessa ei makseta EU-talousarviosta mitään näihin hankkeisiin, joita mahdollisesti voitaisiin pitää ongelmallisena, mitä eturistiriitoihin tulee. Emme korvaa sekin viranomaisille maaseutukehitysrahaston niitä osuuksia, jotka saattaisivat liittyä eturistiriitoihin. Sitten muutama sana siitä, kuinka on mahdollisia petostapauksia tutkittu, onko tässä verkostohankkeessa ollut jotain ongelmallista ja komissiolle suositettiin kuitenkin 2017 tuen kokonaismääräistä maksamista ja sanottiin, että sekin viranomaisten tulisi huomioida kansallisessa tutkinnassa kaikki löydökset ja viranomaiset eh, hoitavat tämän prosessin ja edunsaajat, eikä tällä ollut vaikutusta EUn, EUn tai kansallisiin budjetteihin ja kansallinen tutkinta eh, on asia, joka kuuluu Tsekin viranomaisille pelkästään. Sitten mitä tulee muihin jäsenmaihin, komissio seuraa mm, mahdollisia viittauksia ja epäilyjä muiden jäsenmaiden eturistiriitatilanteesta. Ja komissio eh, antaa tukensa kaikille jäsenmaille, jos halutaan tarkastaa, että tällaisen ongelmallisen tilanteen sen ei missään jouduta. Kiitoksia. Ja Tsekovski eh, sai ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät eh, neuvoston edustajat, eh, vaikka tämä keskustelu liittyy tilintarkastukseen ja tutkimukseen, mutta sitä pitäisi katsoa vähän laajemmalti Mm, katsotaan, mikä on EUn periaate. Usean otteeseen komission jäsen Haan on vakuuttanut meille, että on tasainen äh, toimintamahdollisuus, yhtäläinen toimintamahdollisuus kaikille. Ja nyt äh, Tsekin tasavallassa on äh, virhe ja välittömästi on varainhoidon seurantaa ja välittömästi heti kun äh, Tsekki, Tsek, Tsekin tasavallan lakia rikotaan, äh, avataan äh, tutkimukset, mutta tällä kertaa näin ei ole tapahtunut. Me ö, saimme aikaan uuden asetuksen ja pääministeri osallistui sen kehittämiseen, kun hän oli ö, valtiovarainministeri. Mutta nyt sitten yhtäkkiä me emme voikaan sitä täytäntöön panna Neuvosto sanoo, että se ei puutu meneillään oleviin tutkimuksiin ja menettelyihin. Totta kai me odotamme näin tapahtuvan. Haluamme selkeänä kannanoton siitä, että tämä pääministeri, joka tilintarkastuskertomuksen mukaan on vastuussa näistä budjettikysymyksistä, voiko hän näin toimia? En, Wolters eh, seuraavana ST-ryhmästä, olkaa hyvä. Yes, thank you. Kiitoksia. Marraskuussa yli 200 000 ihmistä lähti kaduille osoittamaan mieltään pääministeri Babicia vastaan Prahassa. Babis jälkeenpäin sanoi, että mielenosoitus ja Euroopan komission aloittama tutkimus ovat kaikki osa epädemokraattista salaliittointa vastaan. Tämä salaliittoteoria on suorastaan naurettava. Komissio tekee demokraattisen ja oikeudellisen velvollisuutensa. Sillä on velvollisuus myös Tsekin kansalaisia kohtaan, jotka vaativat oikeutta. Komission tilintarkastus joulukuulta on erittäin kuiva ja faktojen perustuva, ja se osoittaa, että pääministerillä on selvästi eturistiriita, koska hän käyttää veronmaksajan rahoja rikastuttaakseen itseään. Hän joutuu maksamaan miljoonia takaisin. Nyt tarvitaan uusi ohjusvaltio-mekanismi, jota on ehdotettu sen varmistamiseksi, että kansalliset elimet ja laitokset, joihin EU luottaa, ovat riippumattomia. Nyt tehkäämme EUn talousarviosta autokraatti varma kansalaisten etujen mukaisesti. Kiitokset sitten varapuhemies eh, Sova, olkaa hyvä. Michael. Děkuji, pane předsedající. Eh, kdo mne... Kiitoksia puhemies. Eh, ne, jotka tunnette minut, täällä on sellaisia useita, jotka tuntevat minut. En ole koskaan vastustanut rakentavaa keskustelua mistään kysymyksestä, mutta jotta oltaisiin rakentavia, niin meillä pitää olla vankka pohja, mutta näin ei näin välttämättä ole. Meillä on vain vaikutelmia, eh, ehkä henkilökohtaisia eh, ajatuksia myös. Ja tässä viedään nyt Eurooppa-tasolle Tsekin poliittinen keskustelu. Eh, komission jäsen jo sanoi, että on olemassa tietyt standardimenettelyt komission ja Tsekin tasavallan välillä ja kaikissa muissa kysymyksissä Tsekin viranomaiset tekevät sen, mitä niiden pitäisi tehdä juridisesti ja oikeuslaitos toimii ilman ongelmia. Nämä menettelyt jatkuvat huolimatta parlamentin keskustelusta. Eli tämä kohta esityslistalla on aivan turha. Ja nyt on minun sanottava, että tämä keskustelu on poliittinen ja se on tsekkikollegoiden aikaansaannosta. Euroopan parlamentti on nyt viety Tsekin poliittisen keskustelun ja se ei ole sopivaa. Se heittää myös varjon uskottavuudellemme. Kiitokset ja sitten Rova von Kramon Tabadl, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Tsekin tasavallan tilanne on ikävä. Herra Papis päättää maan politiikasta ja samanaikaisesti Euroopan neuvostossa hän päättää myös rakennepolitiikasta, maataloudesta, joka on rikastuttanut häntä itseään. Tällöin puhutaan eturistiriidasta, mutta herra Papes on vain oire, ei itse ongelman aiheuttaja, mutta hänellä on omassa maassaan lusikkansa joka sopassa ja hänen omistuksensa tulee monia talouden aloja, myöskin median toimijoita. Ja hänellä on intressejä eh, myös naapurimaissa Slovakiassa, Saksassa, Unkarissa, mutta hän on vain yksi monista olikarkeista, jotka ovat rikastuneet EU-varoin tässä hurjaa on se, että me emme edes oikein tiedä, kuinka suuressa mitassa BABIS ja muut vastaavat toimijat hyötyvät omaan taskunsa EU-rahoituksesta. Komissiolla tai jäsenmailla ei ole riittäviä tietoja seurata ja jäljittää sitä, mihin eh, maatalousrahastoista tai rakennerahastoista varat päätyvät. Me tarvitsemme parempaa avoimuutta, jotta tämän tyyppiset eh, vääränlaiset jaot varojen osalta eivät mahdollistu jatkossa jatkossa, jos omistussuhteista ei ole selkää, selveää, selvää osoitusta, emme jatkossa enää saa rahoittaa, mutta ilman riittävän vahvaa poliittista painostusta tässä ei varmasti onnistuta. On erittäin tärkeää saada valokiilaan oikeat omistajat kommunismin jälkeen demokratian alkumetreillä suuria muutoksia näissä maissa tapahtui. Ja valitettavaa on se, että välttämättä varsinaiset maaseudun toimijat eivät ole hyötyneet yksityistämisestä, vaan aivan muut tahot. Ja juuri ne, jotka ovat sääntöjäkin määränneet. Ja tilanne hankaloituu entisestään, koska suurin osa maksuista menee varsin pienelle määrälle maanomistajia, eikä niille, eh, joille oikeastaan maatalouden tuet kuuluisivat. David, seuraavana olkaa hyvä. Nejsem příznivec eh, premiéra České republiky Andreje Babiše. Kiitos. Minä en erityisesti pidä pääministeri Babišista mutta minä olen ihan kiinnostunut demokratiasta. Hän opiskeli kansainvälistä, kansainvälistä kauppaa huippuyliopistossa. Hän liittyy kommunistiseen puolueeseen ja sitten salaiseen palveluun. Ja oli ulkomailla töissä kommunismin alla 1989 yksityistämisaallon yhteydessä. Hän sai valtavasti kahmittua teollista toimintaa ja maataloutta ja myöskin mediaa haltuunsa. Hän oli tämän taidokas kauppamies. Kilpailus, kilpailijat eivät ole niin taidokkaita kuin hän, joten poliittisten projektien yhteydessä ja muissakin toimissa hän onnistui. 2000 luvulla hän sitten pääsi parlamenttiin. Hän voitti vaalit ja hänestä tuli pääministeri. Hänen yrityksensä ovat saaneet eurooppalaisia tukia erittäin suurin määrin ja oppositio pakotti hänet pistämään yrityksensä sitten tällaiseen Trust Fund-rahastoon. Hän on käyttänyt etuoikeuttaan ja hyötynyt yrityksistään. Hänen, hän on yrityksiä, jotka ovat myöskin viihdealalla toimivia yrityksiä, myöskin epäeettisiä yrityksiä. Näistä on tullut tuomioistuimen päätös. Mitä tulee näihin mielenosoituksiin, joita oppositio on pistänyt pystyyn, mielenosoitukset maksavat niin paljon rahaa, mutta pääministeri katsoo, että hän tulee uuden voittamaan vaalit. Euroopan unioni on sotkeutunut asiaan. Euroopan unioni mahdollistaa korruption maksamalla tukiaisia yksityisyrityksille sen sijaan, että annetaan markkinoiden toimia. Meillä on järjestelmä, jossa yritykset ovat riippuvaisia eurooppalaisista tuista ja tämän noidan kehä. Tämä on totalitarismia. Tällä hetkellä totalitarismi siellä jyllää. Herr kollegi Omarsi. Kiitos. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Seuraava. Hyvä puhemies. Nyt täytyy sanoa, että korruptiota on Euroopan unionin varoista. Minä olen aluekehitys rahastossa, aluekehitysvaliokunnassa ja täytyy sanoa, että me olemme rakennerahastojen puitteissa torjuneet korruptiota. Me tarvitsemme uskottavuutta politiikkaamme ja tarvitaan myös sitä, että EUn toimielimiin luotetaan. Ja tätä varten minä olen teidän rinnallanne, aivan kuten me ja minä olemme teidän rinnallanne, jotta ryhdytään toimenpiteisiin, kun kyse on eturistiriidasta tai korruptiosta Tsekin tasavallassa. Meillä on eurooppalainen tuomioistuin, joka voi tässä toimia. Rova Koveci ja hän on syyttäjä, syyttäjävirastossa ja meidän täytyy katsoa, että tässä pitää lähteä liikkeelle ja kyseessä on myös Euroopan syyttäjävirasto riippumattomuus se ei ole täysin riippumaton, ellei sillä ole niitä resursseja, joita se tarvitsee, jotta se torjuu korruptiota, joka liittyy rakennerahastoihin, yhteiseen maatalouspolitiikkaan, Euroopan budjettiin. Kiitos. Kiitos talousarvion valvonta. Valiokunnan puheenjohtaja Roa Holmaier, olkaa hyvä. Hyvä puhemies eh, eh, hyvä komission jäsen ja neuvoston edustaja. Nyt ensimmäistä kertaa tämä ei ole sekin sisäinen kysymys. Niin kuin äsken kuultiin, kollegan eh, puheenvuorosta. Tässä ei niinkään ole kyse siitä, miten oikeusjärjestelmä toimii Tsekissä pelkästään. Ei tässä nyt ole kyse oikeusjärjestelmästä, vaan minulla on kaksi kysymystä, jotka esitän komissiolle ja neuvostolle. Ensinnäkin Euroopan, Euroopan tukivarat eivät saa päätyä eh, tukemaan oligarkkisia rakenteita. Eturistiriidat 61 artiklaa ja oligarkien eh, vastainen lainsäädäntö, niitä tarvitaan eh, toimielimissä enemmän, enenevässä määrin. Ja tämän lisäksi kysyisin, miten paljon tukivaroja yksi yksittäinen henkilö voi yhden vuoden ja toisaalta yhden MFF-kauden kuluessa vastaanottaa, jos yhdelle suunnataan 100, 200, 300 miljoonaa ja sitten joku toinen saa ihan vain muutaman tuhannen verran, niin eh, tuntuu, että tässä on joku epätasapaino. Kiitokset. Seuraavana eh, Roa Insir, olkaa hyvä. Kiitos puhemies Tsekin pääministeriä syytetään EU-varojen kavalluksesta. Ei veronmaksajien rahoja saa käyttää huijaamiseen ja petollisiin tarkoituksiin. Mikäli näin tekee, täytyy olla varma siitä, että siitä tulee seuraamuksia. Kyse on valtavan suuresta ongelmasta. Siksi on tärkeää, että me keskustelemme tästä suuresta ongelmasta, korruptiosta, jota esiintyy EU:ssa. Mitä Tsekin pääministeri teki, on surullista kyllä vain yksi esimerkki korruptiosta, huijaamisesta ja kavalluksista. Näitä tapahtuu eri puolilla EUta. Tiedämme, että tämä heikentää ihmisoikeuksien kohdalla myöskin tilannetta, ja komission täytyy kerta kaikkiaan nyt tarttua tehtäväänsä ja kunnolla tutkia tämä asia perin pohjin. Alueet Euroopassa ei ollut korruptiota ja huijaamista. EU e täytyy perustua solidarisuuteen ja oikeuteen, oikeudenmukaisuuteen. Varoja täytyy käyttää hyvin tarkoituksiin, eikä ahneiden ihmisten taskuihin saa rahojen mennä. Tämä on ainoa tapa, jolla me voimme pysyä yhdessä Euroopassa. Danke, Herr Kollege Kiitokset. Ja Knotek seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Pääministeri Babish aloitti liikkeensä 2011 korruption vastaisena äh, liikkeenä nämä äh, tuet, äh, joista puhutaan, annettiin 2008, mutta menettely alkoi 2015. Edelleenkin Tämä äh, keskeytettiin äh, viime vuonna ja lisätietoa annettiin. Ja äh, tässä nyt asia menee komission ja jäsenvaltioiden välillä ja sanottiin aivan selvästi, että lopputulema on epätoivottava. Tässä on nyt ollaan eri mieltä siitä, miten tämä asia pitäisi laittaa kuntoon. Ja mitä nyt tulee sitten Tsekin tasavallan näkemyksiin, se on hyvin haitallinen. Seuraavana edustaja Peksa, olkaa hyvä. Po těch debatách o Polsku a Maďarsku ještě něco. Kiitos. E, bohužel, myslím si, že... Kiitos. Puolan ja puolesta Unkarista on vaikea sanoa mitään uutta. Anki Andrei Babiš on tapaus, joka pitäisi olla viimeinen hälytyskello nyt on aika vihdoinkin tehdä jotakin ja luoda sellaisia mekanismeja, joilla voidaan valvoa rahavirtoja EU-ssa. Nykyinen järjestelmä ei ole riittävän hyvä. Pääministeri Papis onnistui kiertämään koko järjestelmää, koska pisti, hän pisti yrityksensä Trust Fund-rahastoon ja sukulaisten ohjaukseen, jotta hän pystyi sitten ohjaamaan yritykseen edelleenkin. Tämä on suorastaan primitiivinen temppu. Hän on ikään kuin villiläinen salunassa rehova huijari. Hän on yksi rikkaimpia henkilöitä Tsekin maalla ja hän saa valtavan suuria summia, suuren osan eurooppalaisista tuista omiin taskuihinsa. Ja hän pystyy tällä tavalla lisäämään vielä vaikutusvaltaansa Tsekin maalla ja vahvistamaan asemiaan. Hänen maatalousalan yritystään on tuettu EU-laisiin varoin ja tämän yrityksen kautta hän on pystynyt ohjelman varoja itselleen ja hänen puolensa edustajille. Tästä ei ole hyötyä pelkästään pääministerille, mutta myöskin hänen sukulaisilleen ja liikekumppaneilleen, jotka toimivat muissakin maissa kuin Tsekin maalla. Kun me puhumme vakavasti otettavista toimista, me tarvitsemme yksimielisyyttä. Valitettavasti, valittavaa kyllä, tällaiset olikarkit suojelevat toisiaan. Te emme yleensä pysty tekemään heille mitään. Kiitokset. Seuraavana edustaja Blasko, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. sekin kansalaiset alkavat väsyä jatkuvan vääntöön pääministeri Papiksesta. Ja mitä enemmän ja vahvemmin asia on esillä, sitä enemmän äänestäjiä hän saa. Ehkä voimme antaa asian sekin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kukaan ei voi sormella osoittaa eh, eh, pääministeriämme syylliseksi. Se on tuomioistuimen tehtävä. Meillä on paljon muita ja huomattavasti tärkeämpiäkin kysymyksiä, joita tulisi käsitellä. Parlamentti toivoo sukupuolten välistä tasa-arvoa esimerkiksi, ja siksi voisi olla hyvä saada aikaan komitea, joka eh, tutkisi eh, von der Leyenin eh, suunnitelmia ja taustoja, sillä on mahdollista, että hänellä itselläänkin on eturistiriita tilanteita omassa kotimaassaan. Olisi ehkä syytä, että komissio kääntäisi huomionsa tähän asiaan ja kantaisi vastuun näistä kysymyksistä. Seuraavana edustaja Flanagan, olkaa hyvä. Thank you. Um... Kiitoksia. Aiemmin eräs jäsen täällä sanoi, että nyt on kyse ennakkoluuloista. Ei tässä ole mistään ennakkoluuloista kyse, ainakaan minun, ainakaan minun mielessäni ei ole sellaisia ole. Mikäli rahaa menee väärin, tarkoituksiin, haluaa rahat takaisin. Ei ole mitään tekemistä ennakkoluulen kanssa. Ihmiset joutuvat raatamaan vuodekseen maksaa veroja. Meidän täytyy varmistaa, että veronmaksajien rahat menevät oikeisiin tarkoituksiin. Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä on tehty leikkauksia monivuotisissa rahoituskehyksissä. En usko, että Euroopan kansalaiset katsovat, että rahat menevät oikeisiin tarkoituksiin. Ja tämä viimeinen esimerkki on tästä tämän kaiken kruununa. Emme voi puuttua jäsenvaltioiden toimintaan, mutta voimme lukea, luoda sellaisen järjestelmän, voidaan varmistaa se, että on vaikeaa, jopa mahdotonta, että raha menee väärin taskoihin lailliset ja kannattavasti. Tällä hetkellä raha menee väärin tarkoitukseen, mutta tämä on joskus jo laillista. Suuria tukia se menee ihmisille, joille niitä ei pitäisi mennä. Seuraavana edustaja Muresan, olkaa hyvä. E- Kiitoksia puhemies. EUn budjetti, se on rahaa, jota ovat maksaneet ihmiset Euroopan unionissa. Ja meidän pitää puoltaa sitä ja käyttää sitä hyvin, katsoa, että se käytetään hyvin. Jos käytetään väärin EUn varoja, sitä ei voida hyväksyä, varsinkin jos siinä on pääministeri takana. Tässä hyökätään ihmisten rahojen kimppuun. Mitä pitää tehdä ensinnäkin? Meidän pitää periä rahat takaisin ja katsoa, että kaikki summat palautetaan EUn budjettiin. Sitä varten meillä on OLAF ja me olemme ottaneet käyttöön Euroopan syyttäjäviraston. Näitä voi soveltaa näihin tapauksiin. Kyse on herra Babisin yrityksestä, joka on vienyt nämä summat. Ei kyse ole Tsekin tasavallasta sinänsä. Meidän pitää katsoa, että asia tutkitaan kunnolla ja tietenkin tässä on myös poliittinen vastuu olemassa. Se eh, kuuluu eh, herra Baabisille ja hänen eh, poliittiselle ryhmälle. Kiitokset ja seuraavana herra Liberatski, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Oma vaikutelmani on sellainen, että neuvosto on päätynyt siihen lopputulemaan, että asia ei olisi neuvoston intresseissä. Komissio on esitellyt menettelyt ja komission jäsenpuheenvuoronsa lopussa totesi, että 24 kuukautta maksimissaan saattaa mennä siihen ennen kuin saadaan lopullinen arvio tilanteesta. Mielestäni tämä on liian pitkä aika ja mm, parlamentti toivoisi toimia. Rahastahan tässä on kyse. Rahasta ei sinällään politiikasta, vaan siitä, onko varat käytetty oikein. Jos varat on käytetty väärin, niin ne tulee voida periä takaisin, eikä tästä päätöksenteko kuulu Tsekin tuomioistuimelle, vaan EUn toimielimille. Nyt sitten on todettu, että pääministeri olisi väärin perusten toiminut liikemies. No, sitä voidaan arkimaintoida. Kiitokset ja sitten Johan Kuun seuraavana. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen erittäin kiitollinen siitä, että komissio sanoi, että se on suhtautunut pienellä varauksella niihin syytöksiin, jotka kohdistuvat Babishiin, joihin, johon kohdistuu monia tutkimuksia. Nyt täytyy odottaa tutkimus, tutkintojen tai tutkimusten tuloksia ennen kuin ryhdymme tekemään johtopäätöksiä. Mikäli emme tee näin, me automaattisesti syytämme häntä. Emme nyt halua mennä siihen, että koska olemme eri mieltä Babishin kanssa, kun on kyse byrokratian purkamisesta ja maahanmuuttokysymyksistä ja rajakysymyksistä. Siihen ei pidä mennä. Meidän täytyy olla neutraali tässä keskustelussa ja odottaa tutkimusten tuloksia. Ne säännöt, jotka meillä on. Täytyy katsoa, ovatko säännöt sopivia, pitäisikö tämän tyyppiset valtavan suuret tukijat kerta kaikkiaan lopettaa tai muuten muuta järjestelmää. Kiitos ja seuraavana Petri Sarvamaa, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Neuvosto, komissio, tosiaan pyydän, että kuuntelette tarkkaan sen, mitä sanon. Tämä on erittäin haitallinen Euroopan unionille. Tämä on erittäin haitallista unionin julkiselle kuvalle. Teoreettisesti Babis-tapaus ei ole edes ainut tapaus, jolla on näin valtavat mittasuhteet. Me ainoastaan tiedämme, mitä tapahtuu yhdessä maassa, mutta tiedämme, että hän on oligarkki. Eikä kyse ole oikeastaan pelkästään Babisista, vaan sanon, että jos varainhoitoasetus 61 artikla ei ole riittävä perusta, niin silloin meidän täytyy muuttaa sitä ja sitä on nopeasti muutettava me tarvitsemme aitoa valtaa Euroopan unionissa, jotta voimme päättää tällaisen toiminnan. Ja syyttäjän syyttäjäviranomainen tarvitsee kaikki mahdolliset resurssit. Kiitokset. Seuraava puhuja. Daro ei näytä olevan omalla paikallaan ainakaan. Jos hän ei ole salissa, annan uudelle valtuuskunnan johtajalle puheenvuoron seuraavaksi. Edustaja Vintsik, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvät kollegat, korruptiota ja petoksia emme saa hyväksyä. Sen olemme veronmaksajillemme velkaa. Edustaja David on nyt jo lähtenyt pois salista, mutta e, jos tällaista köntämaksuista yrityksille on, niin tällöin e, politiikka ja omistajuus ovat ristiriitaisessa suhteessa toisiinsa. E, on ihan selvää, että itse yrittäjänä en omalla kaudellani voi ottaa vastaan mitään tukirahoja enkä osallistua julkisiin avoimiin tarjouskilpailuihin liittokanslerimme Kurz ei myöskään pitäisi hyvänä sitä, jos ryhmä tällä tavalla päällekkäisraiteilla kulkisi. Nyt puhutaan siitä, miten menetellä. Tärkeää olisi takaisin maksuperinnät hoitaa niin nopeasti kuin mahdollista. Ja erittäin tärkeää on, että jatkossa sekin kansalaiset huomioidaan paremmin. Kiitokset ja seuraavana Frans Pokovic, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. EU-varojen transparentti käyttö on meidän yhteinen tehtävämme. Avoimuutta tarvitaan. Tämä yksittäisen jäsenvaltion asia. Näin kirjoitti myöskin New York Times-lehti. Mikäli maaseudun kehitysrahastosta tai aluekehitysrahastosta käytetään varoja oligarkkien rikastuttamiseen, niin tämmöinen asianmukaista, vaan kyse on perheyritysten tukemisesta. Siihen rahojen pitäisi mennä. Nämä rahat täytyy maksaa takaisin. Tuen myöskin komissaari Houkanin tekemää ehdotusta. Hän sanoi, että tuet, tuille pitäisi asettaa yläkatto, yläraja, niin että varoista olisi hyötyä lähinnä perheyrityksille, eikä rahaa rikastuttaisi oligarkkeja tai kuninkaallisia perheitä. Tällä tavalla voisimme varmistaa sen, että uskottavuus saataisiin palautettua. Rahat täytyy käyttää asianmukaisesti ja väärin maksettu raha täytyy maksaa takaisin. Děkuji pěkně, pane předsedající, dámy a pánové. Kiitokset. Mahdollista käyttää puheenvuoro. Tuntuu loogiselta, että eh, Babishin Mm, tilanne otetaan käsittelyyn, sillä hän on suurin tukien vastaanottaja. Tsekissä kyseessä kuitenkin ovat veromaksajien varat ja on loogista ja ymmärrettävää, että eh, komission edustajat haluavat viedä eteenpäin tätä käsittelyä. Ei ole ymmärrettävää, että yksi varakkaimmista henkilöistä saa tukivaroja, jotka on tarkoitettu eh, heikossa asemassa oleville alueille ja pk-yrityksille on erittäin tärkeää toteuttaa tutkinta kunnolla. Tsekissä ihmiset haluavat tietää, mitä kaikkea on tapahtunut ja mitä tilintarkastusraportti sisältää. He haluavat tietää, mitä pääministeri on tehnyt, millä tavalla hän on mahdollisesti lakia rikkonut ja minkälaiset ongelmat tässä ovat olleet on erittäin tärkeää, että lopulliset päätökset tekee eh, sekin oikeuslautus, mutta on pidettävä huoli, että jatkossa oligarkit eivät eh, saa EU-tukirahoitusta itselleen. Kiitokset. Ja seuraavana sitten Catch the Eye-puheenvuorot. Eh, puheenvuoropyyntöjä vain yksi Soidrovalta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies Hyvät kollegat, minä olen tsekki edustaja, eikä minua todellakaan kiinnosta keskustella uudestaan aina Babis, pääministeri Babisin kysymyksestä, mutta ymmärrän kyllä kollegoja, jotka haluavat käsitellä tilintarkastus on jatkuvasti ottanut esiin, että kyseessä on eturistiriita ja nyt on käytetty väärin Euroopan rahastoja ja komissio on sanonut, että hänen varat on palautettu hänen hankkeestaan Euroopan budjettiin ja siitä syystä ei ole syntynyt vahinkoa Euroopan tai kansalliseen budjettiin. Mutta minä kyllä muistan erittäin hyvin ensimmäiset sanat jotka kuulimme pääministeri Babisilta, sanoi, että minulla ei ole mitään tekemistä tämän hankkeen kanssa. Ja vasta kun asiaa tutkittiin, niin hän yhtäkkiä muisti, että sehän olikin hänen hankkeitaan. Me emme tuomitse, haluamme vain tarkat tutkimukset, koska Euroopan budjettia pitää suojata eikä väärinkäyttää. Kiitokset, hyvä kollega. Nyt sitten komission jäsen eh, Sinkevicius, olkaa hyvä mm, teidän puheenvuoronne. Haluaisin ensinnäkin painottaa selkeästi sitä, että komissio oma nollatoleranssilinja silloin, kun on kyse EU-varojen, EU-varojen kohdistuista petoksista. Komissio haluaa taistella rakennerahasto huijauksia vastaan ja haluaa varmistaa, että julkisen varan käytetään asianmukaisesti hyväksi. Muistuttaisin teitä siitä, että komissio teki toukokuussa 2018 ehdotuksia liittyen Euroopan unionin talousarvion suojelemisesta uhkakuvilta, kuten oikeusvaltioperiaatteen lokkaamiselta jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi olla sellainen mekanismi, jolla voidaan keskeyttää EU-varojen maksatus, mikäli kyse on oikeusvaltion kunnioittamatta jättämisestä. EU-varojen väärinkäyttö ja valvontamekanismien epäonnistuminen voi myöskin johtaa varojärjestämiseen. Mikäli julkiset viranomaiset tekevät sattumanvaraisia päätöksiä tai karjoittavat jollakin tavalla muutoksen hakua tai oikeuslaitos ei toimi tai jollain tavalla on estetty syyttäjäviranomaisten toimia tai oikeuslain rikkomusten osalta ei seuraamuksia. Tässä tapauksessa voidaan näin tehdä. Meillä on nollatoleranssi, kun on kyse EU-varojen väärinkäytöstä ja myöskin eturistiriidat Tsekin val- valtiossa ovat asia, jonka suhteen täytyy asiat hoitaa sen mukaisesti. Paria on ohjattu hankkeisiin, joihin saattaa liittyä eturistiriitoja. Näin on väitetty. Mitä oikein maaseudun kehitysrahastoon tulee? Kyse on summista, jotka ovat saattaneet joutua eturistiriitojen alaisiksi. Mitä tulee syytteetoimien aloittamiseen, kansalliset tutkintatoimet ovat sekin viranomaisten yksin oikeuteen kuuluva asia. Mitä EU-rahoitukseen tulee, EUn talousarvioon ei ollut ollut vaikutusta. Komissio on sitonut siihen, että parlamentti tullaan pitämään ajan tasalla kaikista tapahtuvasta kehityksestä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos paljon. Ja sitten eh, neuvoston puheenvuoro. Olkaa hyvä, eh, ministeri Mdiac. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Neuvosto pitää unionin taloudellisten etujen turvaamista tärkeänä asiana. Rahat tulee käyttää sääntöjen mukaisesti Kansalliset syyttäjät vastaavat yksittäisistä epäilyistä ja myöskin petosten vastainen virasto. Olen kuitenkin huomioinut seikat, joita täällä on esitetty ja voin yhtyä siihen, mitä komission jäsen puheenvuorossaan sanoi. Kiitos. Kiitokset. Keskustelu on päättynyt. Helmikuun täysistunnossa asiasta äänestetään l'ordine del giorno reca adesso la dichiarazione Seuraavana esityslistakohtana komission julkilausuma aiheesta biodiversiteettisopimus COP15 kokous ja standardi tai sähköistä eh, puheenvuoropyyntömenettelyä voi käyttää, jos eh, sinisen kortin menettelyä toivotte. Ensimmäisen puheenvuoron saa komission jäsen Sinkevicius. Olkaa hyvä puhemies, hyvät jäsenet, marraskuussa eh, täällä parlamentissa julistettiin ympäristö- ja ilmastohätätila. Äskettäiset eh, mm, Australian metsäpalot, samoin kuin Amazonin palot viime kesän eh, Mm, pölyttäjien vähyys ovat sellaisia tekijöitä, joiden takia pitää toimia. Euroopan komissio on ottanut asian vakavasti ja yksi ensimmäisistä päätöksistä on ollut käynnistää uusi eh, kestävän kasvun eh, ohjelma. Siinä puututaan ilmasto mm, ongelmiin ja komissio haluaa olla johtajana ilmastoneutraaliudessa, samoin kuin biologisen monimuotoisuuden kokouksessa Kunmingissa Kiinassa 2020. Kyse on globaalista biodiversiteettipuitteistosta. Euroopan parlamentti tukee tätä tavoitetta Euroopan unionille. Se tarkoittaa sitä, että olemme esimerkkinä ja me kehitämme omat sitoumuksemme. Biodiversiteettistrategiamme 2030 Kolmekymmentä, joka esitetään maaliskuussa. Siinä on uusia äh, tavoitteita ja sitoumuksia, jotka esitetään Kummingissa. Äh, valmistelut äh, tätä strategiaa ajatellen ovat jo täydessä vauhdissa ja päätöslauselma, jonka hyväksytte huomenna, se on tärkeä inspiraatio lähde silloin, kun me kehitämme asiaa. Me haluamme tosiaankin saada aikaan biodiversiteettipaketin emme halua jäädä jälkeen. On sanottu tieteellisestikin, että tarvitsemme kokonaisnäkemyksen ajatellen ympäristöhätätilaa ja sen pitäisi olla mielessämme, kun valmistelemme COP15, samoin kuin Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Nyt biodiversiteettipuitteistossa tuemme täysin parlamentin vaatimusta, että laaditaan myös välineet, joiden avulla voidaan vastuullisuutta mitata. Nyt meidän toimemme ja edistyksemme ajatellen, että biodiversiteetti vähenee, meidän pitäisi keskittyä pitkän aikavälin tavoitteisiin, samoin kuin ilmastonmuutoksessa koko tälle kaudelle ja meidän pitäisi käynnistää tämä toiminta välittömästi 2021 mennessä niin, että voimme arvioida myös toimiamme 2022 COP 16. Ja lopuksi vielä seuranta ja indikaattoripuitteisto. Siinä pitäisi olla yhteiset puitteistot, joiden avulla myös päästään globaalitavoitteisiin. Vahvempi eh, seurantamekanismi, täytäntöönpanomekanismi edesauttaa asiassa. Tässä pitää ottaa esiin myös synergiat, jotka eh, liittyvät kansainvälisiin suhteisiin. Ja nyt meillä on uusi eh, kansainvälinen sopimus, jonka avulla voidaan Äh, suojata merten biodiversiteettiä. Äh, Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot, äh, niillä on kansainväliset sitoumukset myös ja nämä myös suhteessa kehittyviin maihin. Meidän pitää hyödyttää luontoa ja biodiversiteettiä kaikissa muodoissaan ja tässä painottaisiin kolmea näkökohtaa. Ensinnäkin edelleenkin äh, meillä on sellaisia tukia, jotka äh, ovat äh, haitallisia biodiversiteetille. Meidän pitää mennä eteenpäin näissä tuissa ja muotoilla ne uudestaan niin, että ne noudattavat myös biodiversiteettisuunnitelmaa. Sitten ekosysteemit nyt sen se on tärkeää, että se säilytetään, muuten se tulee erittäin kalliiksi ja pitäisi palauttaa tämä entiselleen. Ja lopuksi vielä meidän täytyy myös lisätä investointia, investointeja, jotka liittyvät ilmastotoimiin, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja tässä tulee esiin myös elintarvikevarmuus ja terveys. Meidän pitäisi sitoutua äh, tavoitteisiin hyvin vahvasti ja äh, biodiversiteettitavoitteisiin pitäisi palauttaa ekosysteemit äh, sekä maaseutu- että kaupunkialueilla ja hoitaa myös metsä- ja maatalousvarojamme. Tähän tulevat mukaan myös syrjäisimmät alueet ja pitää varmistua siitä, että eh, pysymme sitoumuksissamme. Eh, kyse on myös EUn eh, luontolainsäädännön soveltamisesta ja tällä tavoin tarvitaan myös riittävästi rahoitusta. Myös rahoitusnäkymät ovat olennaiset tässä asiassa ja meidän pitää taata se, että varoja on riittävästi silloin, kun puhutaan ekosysteemin palauttamisesta. Mukana ovat myös aluepolitiikka ja koheesiopolitiikka Meidän pitää varmistua myös siitä, että rahoitus samoin kuin yksityisrahoitus lomittuvat ja pitää varmistua siitä myös, että tässä ei jätetä ketään jälkeen. Meidän täytyy tukea viljelijöitämme, samoin kuin kalastajiamme, ja meidän pitää välttää myös se, että viemme biodiversiteettihaitat EUn ulkopuolelle niin, että käytämme epäoikeudenmukaisesti tuotte, tuotettuja tuotteita. Näin meidän pitää puuttua kestävään käyttöön ja ympäristöjalanjälkeen. Meidän pitää sitoutua paljon paremmin myös kansainvälisiin kumppaneihimme ja pitää tarjota yrityksille, rahoitustoimijoille välineitä, joiden avulla voidaan edesauttaa biodiversiteettiä. Ne voivat tukea tällä tavoin. Tässä mahdollisuus on mahdollisuus, eh, johon pitää tarttua niin, että voidaan elää harmoniassa biodiversiteetin kanssa. Eh, hyvin nopeasti pitää lähteä toimenpiteisiin ja komissio on sitoutunut. Voitte eh, luottaa siihen, että me annamme täyden tukemme tälle tavoitteelle. Kiitokset, hyvä komission jäsen. Ja sitten poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. ensin EPP-ryhmän eh, e puheenvuoro. Eh, Rova Evra, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. YK ehdotti maanantai, että 30 prosenttia palantista pitäisi suojella ennen vuotta 2030. COP15 Tavoitteet ovat melkoisen korkean pitkälle meneviä. Tarkoituksena on vähentää meidän vaikutustamme luontoon ja yhdistää ilmasto ja biodiversiteetti toisiinsa. Nämä ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Kyse on planeettamme henkiin jäämisestä. Minä olen täysin samaa mieltä näistä tavoitteista. Mutta kuitenkin sanat eivät riitä. Nyt täytyy olla täsmäisiä, että lukuihin perustuvat tavoitteet ja myöskin keinot, joilla niihin päästään – ja seurantamenetelmät. Tähän tänne pyrimme päätösasemassa, mutta me mennään vielä pidemmälle. Toivomme, että nämä tavoitteet ovat myöskin juridisesti sitovia, pakottavia, eivätkä jää tyhjäksi salahilineksi. Tässä pitäisi saada ilmastosopimus, on samantyyppinen kuin Pariisin sopimuksen kaltainen, ilmastosopimuksen kaltainen sopimus biodiversiteetistä. Komissio esitti esittää maaliskuussa strategiassa. Toivottavasti siinä on pakottavia sitovia tavoitteita. Meidän täytyy lisätä suojelua ja kehittää enemmän tutkimusta ja kehitystä. Ja metsä, maatalous, ala täytyy myöskin auttaa kestävämpään suuntaan muuttamalla politiikkaa. Jokaisen, jokaisen alueellisen yhteisön täytyy olla mukana tässä. Kuitenkin se jättää jälkeen. Nyt on oikea aika toimia, ennen kuin liian myöhäistä. Kiitos paljon, hyvä kollega. Sitten ECT-ryhmän puheenvuoro. Herra Luena, kaksi ja puoli minuuttia. Por favor, olkaapa hyvä. Eh, gracias. Eh. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia myös komission jäsenelle alustuksesta. Aivan ensiksi haluaisin äh, kiittää, äh, kun nyt puhutaan ilmastonmuutoksesta, äh, samoin kuin biodiversiteetin suojelusta. Parlamentin täytyy kiittää aktivisteja, koska he ovat lisänneet tietoisuutta ja myös sitä, että ollaan sitoutuneita poliittisesti. Tästä muutama tieto. Tässä suurin osa habitaatista on vähentynyt 20 prosentilla, yli 40 prosenttia Äh, varsinkin koralleista on äh, äh, häviämässä. Ja tämä on kuudes arvio, merkittävä arvio näistä lajeista. Mitä on tästä Euroopan unionin mieltä? 96 prosenttia väestöstä sanoo, että pitää suojata luontoa ja tämän tarkoittaa sitä, että pitää suojata koko planeetamme elämää ja tämä pätee muihinkin ryhmiin. Tästä on päätösauselma. Tästä siis kuusi pistettä siirtymän pitää olla oikeudenmukainen ja e, sitten ympäristöverotus. E, tässä tarvitaan riittävästi varoja ja vihreän verotuksen malli. Jos saastutetaan, pitää siitä myös maksaa. Euroopan unionin pitää laatia lakeja, jotta saadaan aikaan e, metsän takkuuden vähentämistä. Tämä liittyy myös metsälainsäädäntöön ja EPP eh, otti asian esiin. Tässä pitää olla hyvin sitovia tavoitteita, muuten emme saa mitään aikaan. Eh, no, 30 prosenttia 2030 ja eh, sitten lopuksi vielä pitäisi vähentää myös torjunta-aineiden käyttöä. Ja hyvät naiset ja herrat, meillä ei ole mitään muuta keinoa. Tämä on se välineistö, joka jolla meillä on käsissämme. Ja kun katsotaan asiaa vielä eri lajien näkökulmasta, meidän pitää suojata biodiversiteettiä ja huominen päätöslauselma on erittäin tärkeä silloin, kun haluamme suojata biodiversiteettiä. Muchísimas gracias. mille. Kiitoksia, hyvä kollega. Ja sitten Renew Europe ja Rodriguez Ramosin puheenvuoro. Puheaikaa kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Gracias, señor. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäsenelle. Eurooppa, unionin Eurooppa, meillä on vastassamme ympäristöhaasteita, joita ei ole ennen nähty. Biodiversiteetin häviäminen on yksi niistä. Näin on jo täällä sanottukin, mutta meillä on edessämme tilanne, joka on todella hätätilanne. 73 prosenttia ekosysteemeistä ja 40 prosenttia e- merten ekosysteemeistä on huonontuvassa ja vaaratilanteessa. Niinpä me olemme menossa vaiheeseen, jo jota voisi nimittää eh, massiiviseksi sukupuuttotilanteeksi. On niin paljon lajeja, jotka eh, kuolevat sukupuuttoon, että eh, se on paljon suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on merkittäviä haasteita ja pitää toimia. Parlamentin pitää toimia päätöslauselman kautta. Komission pitää olla vielä kunnianhimoisempi, mm, kun katsotaan tätä uutta biodiversiteettistrategiaa ja tämä kunnianhimomme. Se on tärkeä tavoite seuraavassa Kiinan COP15 kokouksessa. Nyt kun pitää tämä 30 prosenttia 2030 mennessä ja planeetasta 2050, näiden pitää olla sitovia, jotta palautetaan ne alueet, jotka ovat todellakin huonossa tilanteessa. Ja me olemme huomanneet, että meidän pitäisi antaa lisää budjettivaroja ja meidän pitää katsoa, että biodiversiteetti saa kunnolla resursseja ja meidän pitää tehdä töitä yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa, jotka liittyvät näihin päättäjiin, jotka Eli äh, kyseessä ovat äh, myös äh, maanviljelijät, kalastusala ja vihreä kehityksen ohjelma. Se saavutetaan, jos olemme kunnianhimoisia myös biodiversiteettiasioissa. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten vihreistä puheenvuoron saa Ville Niinistö ja puheaikaa kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Uh, Mr. President, the world... Kiitos puhemies. Maailman biodiversiteetti on katoamassa. Se on ihmisen aiheuttamaa. Emme tuhoa pelkästään elinolosuhteita lisäämällä ilmastonmuutosta, vaan myös siksi, että käytämme liian paljon resursseja, tuhlaamme niitä ja myöskin se tapa, me tuotamme. Tuotantotalous toimii. Tämä kaikki uhkaa biodiversiteetin tulevaisuutta, eläinten kasvien tulevaisuutta Euroopassa. Maailman huippu tiedemiehet ovat varoittain siitä, että jopa miljoona lajia saattaa kadota vuoteen 2030 mennessä, mikäli emme muuta toimintatapojamme. On täysin päivän selvää, että Konmingin tapa, tapaaminen, biodiversiteettikokous, täytyy saada samaiseksi kokoukseksi kuin Pariisi oli ilmaston kannalta. Tarvitsemme oikeasti sitovia tavoitteita, koska aiemmat tavoitteet, joita meillä oli maailmallisesti, ovat tavoitteita, joihin ei päästy. Nyt täytyy saada kunnollista täytäntöönpanoa aikaan ja myöskin juridisesti sitova prosessi aikaan niin, että kaikki maat lisäävät suojelualueitaan ja muuttavat tapoja, joilla niiden talous toimii. Näistä syistä Euroopan parlamentti ja vihreä ryhmä haluavat pitää kiinni tästä 30 prosentin tavoitteesta sekä maa- että merialueita silmällä pitäen. Tämä tulee vaikuttamaan Tämä täytyy päteä myös Euroopan unionin maihin. Komission täytyy tehdä työtä tämän puolesta. Meidän täytyy ensin tai osoittaa esimerkkiä kunmin kokouksessa ja todeta, että Eurooppa on tähän valmis, valmis tekemään tästä tavoitteesta sitovan. Meidän täytyy myöskin palauttaa ennalleen tuhoutuneita alueita. Tämä on suuri osa biodiversiteetin suojelua, se, että palautetaan alueet ennalleen. Tämä täytyy myöskin ottaa tavoitteen osaksi. Lopuksi olisin mainita, täysin erilaisen eettisen suuren haasteen, joka liittyy ihmisen käyttämään teknologian. Kyse on geenialan geenimanipulointiyrityksistä. Jotkut yritykset pystyvät tuhoamaan kokonaisen moskiitto sukupolven. Me haluamme moratorion tällaiselle teknologialle jotta sitä ei käytetä sellaisella tavalla, että siitä on suurta haittaa tai haittoja, joista ei edes tiedetä etukäteen. Ne ovat täysin ennenkuulumattomia, ennennäkemättömiä